toimielinten välisiin neuvotteluihin työjärjestyksen 69 C1 artiklan mukais, yksi kappaleen mukaisesti. Mietinnöt, jotka ovat neuvottelumandaatti, löytyvät täysistunnon verkkosivuilta ja niiden otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. 69 C-artiklan kaksi kappaleen mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen tiistai 6. helmikuuta keskiyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että neuvotteluja aloittamispäätöksestä äänestetään. Jos tällaista pyyntöä ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut. Haluaisin ilmoittaa täysistunnolle, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen 78 artiklan mukaisesti allekirjoitan keskiviikkona säädöksen, joka on hyväksytty tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä yhdessä neuvoston kanssa. Säädöksen nimi julkaistaan tämän istunnon pöytä.